Meine sehr geehrten Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, jatkamme istuntoa. Pyytäisin, että käytte paikoillenne. Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Siis nyt jatkamme istuntoa. kirjallinen ilmoitus, joka liittyy MS-taudin torjuntaan Euroopassa, on saanut Euroopan parlamentin